aion kuitenkin kertoa teille täällä oleville jonkun verran tietoa tästä asiasta. Silloin kun lyhdyn käsittelemään oikeudenvapauden ja turvallisuuden aluetta komissiossa, työpöydälleni niin tuli kaksi tietojärjestelmähanketta, jotka ovat erittäin suuria, joiden tavoitteena on tiivistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä Näistä kysymyksistä. Nämä kaksi hanketta, SIS ja VIS, ovat johtaneet siihen, että olemme solmineet sopimuksen vuonna 2003 suurten tietoa tekniikkayritysten kanssa. Nämä kaksi hanketta ovat teknisesti katsoen erittäin monimutkaisia. Meidän tulee yhdistää ja saada toimimaan yhdessä keskusjärjestelmän kanssa kansalliset järjestelmät niin, että meillä, on otettava, meillä tulee otetuksi huomioon erittäin vaativat tekniset näkökohdat. Olen aina pyrkinyt pitämään parlamentin ajan tasalla tässä kehityskulussa. Oikeus- sisäasioiden kokouksen jälkeen vuoden 2009 helmikuussa kirjoitin Gérard Prelle, joka oli kansalaisoikeuksien valiokunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentissa, kertoakseni siitä, mitä SIS-2-hankkeessa on tapahtumassa. Ja teille, edustaja Koilio, lähetin myös kopion tästä kirjeestä, sillä te olette tavanomaisesti esittelijänä tämänkaltaisissa SIS-hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä. Näin ollen koska olemme näin kovin avoimia, haluaisin teille antaa tänään mahdollisimman paljon tietoa tästä hankkeesta. On totta, että aivan kuten monet muut suuret teolliset hankkeet, nämä kaksi hanketta, SIS ja VIS, merkitsevät suuria budjetti- ja aikataulumuutoksia ja on totta, että tilanne ei oikein ole tyydyttävä asiassa eikä viisin kohdalla. Samalla kun komission asiantuntijat ja jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat olleet hankkeessa mukana, niin SIS-2-hanke kuitenkin jatkuvasti kompuroi uusissa vaikeuksissa. Kun taas tarkastellaan vis hanketta, olemme joutuneet vyöhykkeelle – joka on hyvin merkittävä. Ja alkuperäiset määrittelyt eivät ole läpäisseet kaikkia asetettuja testejä, mutta vaikuttaa siltä, että jäsenvaltioiden sopimuksella näiden määritelmien uudistaminen johtaa siihen, että myös kokeet läpäistään. Ensinnäkin puhuisin teille siis kahdesta läheisessä yhteistyössä puheenjohtajavaltion kanssa, sopimusosapuolten ja jäsenvaltioiden kanssa komissio on ottanut esille nämä näkökohdat 4-5. päivä kesäkuuta pidetyssä neuvoston kokouksessa. Ensinnäkin kaikki kyseiset osapuolet ovat aktiivisesti mukana teknisissä valmistelutöissä, kun on valmisteltu ensimmäistä koetta. Se on tekninen virstanpylväs niminen koe, joka pyrkii pohjaamaan hyvin vakaaseen tietopohjaan. Tässä suhteessa komissio neuvotellut sen konsortion kanssa, joka hoitaa tätä hanketta, sopimuspohjaisia muutoksia, jotka, joita on vaadittu. Tässä ensimmäisessä kokeessa on saatu tulokseksi miljoona 26 000 euroa. Samalla yksikkömme ovat vahvistaneet hankkeen valvontaa. Ne ovat olleet mukana ottamassa käyttöön sopimussakkoja, joiden avulla voitaisiin lisätä painetta sopimusosapuoliin nähden. Olen kutsunut koolle ja perjantai-iltana tapasin hankkeesta vastaavan yrityksen pääjohtajan, jotta hän henkilökohtaisesti kykeni kertomaan minulle niistä menettelyistä, jotka ovat käynnissä, jotta voitaisiin ratkaista edessä olevat tekniset vaikeudet. Lopuksi varovaisuuden vuoksi, aivan kuten neuvostokin totesi jo kesäkuussa, komissio on aloittanut valmistelutyö, jonka avulla ehkä siirrytään vaihtoehtoisratkaisuun siinä tapauksessa, että tämänhetkinen tekninen, tekninen ratkaisu epäonnistuu. Jotta voisimme ottaa huomioon nämä tiedot ja tämän uuden aikataulun, meidän täytyy luonnollisestikin myös muuntaa kaikki tämä toiminta lainsäädännölliseksi pohjaksi. Ja siitä syystä 29.9. komissio on ehdottanut erilaisia välineitä SIS-2-järjestelmän siirtämiseksi ja teidän parlamenttiani kuullaan tästä kysymyksestä juuri tällä hetkellä. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden tarkastella itse asiaa erittäin yksityiskohtaiselta pohjalta. Kun tarkastellaan sitten VIS-hanketta, keskusjärjestelmässä sopimusosapuolet aloittivat vuonna 2009 alussa erilaisia kokeita, jotta voidaan arvioida tähänastinen kehitys. Sopimusosapuoli ei ole vielä täyttänyt kaikkia sopimuksen vaatimia edellytyksiä, jotta koevaihe voitaisiin vielä loppuun. Ja koska ähm, aikaraja edelleen joutuu, tämä riippumatta siitä, että sopimusosapuolelle on myönnetty lisää aikaa. Komissio luonnollisesti otti käyttöön jo ennalta sovitut sopimussakot, jotta voitaisiin rangaista näistä viivästyksistä. Se otti ne käyttöön ja samalla otti käyttöön kaikki mahdolliset muut menettelyt, jotka liittyvät tähän prosessiin. En usko, mutta saattaa olla, että olen väärässä, että STT olisi hyvillä raiteilla. 11.11. viimeiset kokeet viedään loppuun. Mutta samanaikaisesti jäsenvaltioiden täytyy myös muokata kansallisia järjestelmiä, jotta ne voivat hyödyntää visjärjestelmää. No, ainakin kolmessa jäsenvaltiossa on erittäin suuria ongelmia tässä suhteessa. Ja viivästykset näissä kolmessa jäsenvaltiossa – ovat vielä merkittävämpiä kuin ne viivästykset, jotka löytyvät keskusjärjestelmästä. Miten Ja kun tarkastellaan siis yksityiskohtaisesti tätä tilannetta, niin meidän täytyy tarkentaa uudelleen aikataulua visin käynnistämisessä. Kesäkuussa puhuimme jo siitä, milloin koekausi alkaa keskusjärjestelmässä. Ja ne tapaamiset, joita meillä nyt oli viime perjantaina, mahdollistavat sen, että olen sitä mieltä, että 11.11. ehkäpä on se hetki, jolloin saadaan positiivinen tulos näistä käynnistä olevista kokeista. Joka tapauksessa sekä kansallisissa järjestelmissä että keskusjärjestelmä, sekä kansallisten järjestelmien että keskusjärjestelmän täytyy olla täysin toimivia, jotta koko järjestelmä voisi toimia. Ja tietysti minä kerron sitten parlamentille tästä uudesta aikataulusta heti, kun olemme sen lyöneet lukkoon. Lopuksi. Anteeksi, että puhuin näin pitkäsanaisesti, mutta halusin todella yksityiskohtaisesti kertoa teille SES2-järjestelmän ja VIS-järjestelmän tilanteesta. Huolenaiheet ovat ihan todellisia, turha tässä sitä on salata. Riskiprofiili, budjettiprofiili ja poliittiset kysymykset näissä järjestelmissä oikeuttavat sen, että jokaisen täytyy kantaa tässä asiassa vastuunsa. Rahaakin on käytetty jo melkoinen määrä. Budjettimäärä, kokonaisbudjettimäärä tässä SIS2-hankkeessa on noin hieman yli 80 miljoonaa. Tästä summasta hieman yli puolet 44,5 miljoonaa on maksettu tähän päivään mennessä. Kokonaismäärä, joka komissio on käyttänyt vis hankkeeseen, on 74,5 miljoonaa. Ja Noin 43 miljoonaa tästä summasta on jo käytetty tähän päivään mennessä. Nämä summat ovat aivan suhteessa tämänkaltaisten hankkeiden vaatimiin rahoitusmääriin Euroopassa ja muualla maailmassa. Näin Hyvä puhemies, teen kaikkeni, jotta voimme tiedota parlamentille kaikesta siitä kehityksestä, jolla voi olla budjettivaikutuksia tai joka vaikuttaa näiden järjestelmien käyttöönoton päivämäärään. On tietysti totta, että jos me onnistumme VIS ja siis kaksi järjestelmän puitteissa, niin silloin voimme tarjota Euroopalle kaikkein tehokkaimman ja hienoimman järjestelmän koko maailmassa. Siitä syystä meidän täytyy kylmäverisesti ja kirkkaasti, käytännönläheisesti käydä kohti edessä olevia esteitä. Ja toivottavasti parlament, voin myöskin saada parlamentin avun silloin, kun sitä tarvitsen. Pyydän teitä seuraamaan erittäin tarkkaavasti näitä kahta kehitystä. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Monet kiitokset, komissaari Baro. Ja nyt ovat vuorossa ryhmien puheenvuorot. Ensin Simon Busutil, kaksi minuuttia, kansanpuolueen ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä varapuheenjohtaja Barrota hänen selityksistään. Omalta osaltamme haluaisin selittää osaltani halusin selittää, miksi me halusimme tätä keskustelua. Me halusimme tätä keskustelua, koska Schengen-alue on meille erittäin tärkeä. Se on tärkeä, koska siihen liittyy kansalaisten liikkumisen vapaus kuitenkin Schengenin alueella, vaikka haluammekin täyttää liikkumisen vapautta kansalaisille. Emme halua, että rikolliset voivat aivan vapaasti kulkea missä vain. Ja siksi meillä on tämä siis järjestelmä, jonka tarkoituksena on siirtää se toisen sukupolven järjestelmään, eli siis kaksi järjestelmään, niin että meillä on samanaikaisesti kansalaisille liikkumisen vapaus, mutta poistamme rikolliselta kaikki mahdolliset vapaudet. Ja tämä järjestelmä on erittäin tärkeä. Se olisi pitänyt olla valmis jo kauan sitten, mutta se ei ole sitä vieläkään, eikä näytä siltä, että se pian valmistuisi. Ja tämä huolestuttaa meitä, siksi me esitämme komissiolle näitä kysymyksiä ja haluamme tietää, mitä syitä tämän viivästymisen taustalla on ja mitä takeita voidaan antaa, jotta voidaan varmistaa, että tämä järjestelmä ottaa täyttö, käyttöön niin kuin sen halutaan ottaa käyttöön, mutta päätavoitteemme on se, että haluamme tehdä yhteistyötä komission kanssa varmistaaksemme, että Schengenin alue toimii täysin kansalaisten edun mukaisesti eikä Äh, mahdollista mitään niille, joilla on pahoja aikeita. Kiitoksia ja sosialistien ja demokraattien ryhmän puolesta Claude Moraes kolme minuuttia. Commissioner, thank you for coming here. Komissio sen kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikan päälle kertomaan meille näistä tilan, tästä tilanteesta ja antamaan meille yksityiskohtia kehityksestä. Me arvostamme sitä kovasti. Aivan kuitenkin edustaja Bussutil halusin selvittää meidän vakavia huolenaiheita, aivan kuten Busutilkin tuli, joka koskee siirtymistä sisistä siis kahteen ja visin kehitystä. Varmaankin ymmärrätte, miksi me esitimme yhteisen päätöslausumehdotuksen tästä asiasta, sillä olemme yleisesti huolissamme asiasta ja edustaja Koeli on tämän usean otteeseen ottanut esille hyvä komission jäsen. Tietysti nämä viivästykset ovat sinänsä jo erittäin huolestuttavia, mutta pääasiana tässä on nimenomaisesti avoimuus ja vastuunkanto, varsinkin kun puhutaan näin arkaluontoisesta tiedosta. Parlamentti kansanvalitsemana elimenä haluaa saada ehdottomasti tietoa näiden järjestelmien kehityksestä, aivan kuten usean otteeseen olemme myös ennen vaatineet. Päätösohjelmassamme emme halua näyttää tekemämme ähm, kohtuuttomia vaatimuksia. Haluamme toimia kohtuudella ja maltilla ja olemme tyytyväisiä tähän tietoon, jonka tänään tarjositte. sitten. Haluamme tulevaisuudessakin saada tietoa viivästyksistä ja saada vakuutuksen siitä, että nämä ongelmat ratkaistaan. On tärkeää, että näin tärkeä hanke, joka vaikuttaa niin moneen ihmisiin sekä EU-ssa että sen ulkopuolella, kehitetään avoimesti. Sen lisäksi avoimuuskysymysten lisäksi myös vastuuvelvollisuuskysymykset ovat tärkeitä tekniset ongelmat, joita meillä tällä hetkellä on kehityksessä näissä laajapohjaisissa tietokannoissa, eivät todellakaan johda siihen, että me laajapohjaisesti voisimme luottavaisesti suhtautua tämän hankkeen kehittämiseen. Hyvin monilla jäsenvaltioilla on omien järjestelmiensä kehityksessä ollut suuria ongelmia, mukaan lukee minun jäsenvaltioni. Ja suuren yleisen luottamus näihin järjestelmiin on ehdottoman tärkeää. Siitä syystä meidän ehdottomasti täytyy yhdessä yli poliittisten rajojen, katsoa sitä, millä tavalla nämä ongelmat ovat syntyneet, millä tavalla niihin voidaan pureutua tulevaisuudessa, millä tavalla voidaan kehittää tilannetta tulevaisuudessa. Meidän täytyy ottaa oppia menneestä, meidän täytyy olla luottamus näihin järjestelmiin ja ennen kaikkea meillä täytyy olla riittävästi valvontaa. Nämä järjestelmät toimivat vain teknisen yhteistyön ja kansalaisten luottamuksen avulla. Ja se, että parlamentti näyttää valvovan näitä asioita avoimesti, saaden aikaiseksi jotain tuloksiakin. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Monet kiitokset ja seuraava puheenvuoro on Sara Latfordilla. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän puolesta viideksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla koskaan ollut näin paljon puheaikaa samana ilkana äh, sen kymmenen vuoden aikana, että on ollut täällä Euroopan parlamentissa. Kymmenen minuuttia. Se on varsinaista luksusta, enkä tiedä pystykö käyttämään sen. Olen myös kiitollinen varapuheenjohtaja Barolle siitä, että hän tuli tänne ja kertoi meille näistä ongelmista. Tietenkin äh, olemme sitä mieltä, että meidän ei olisi ehkä pitänyt pyytää, äh, jotta saisimme nämä tiedot kaikki, jotka vähänkin tietävät suurista IT-hankkeista julkisella sektorilla omissa jäsenvaltioissaan, tietävät, että hyvin usein tällaisia ongelmia syntyy, sekä teknisiä että budjettiongelmia, mutta valitettavasti kun on kaksi näin korkean profiilin suurta järjestelmää, siis kaksi ja VIS-järjestelmä, jotka kärsivät, niin tämä vaikuttaa ei vain e, Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden uskottavuuteen, ja palaan tähän myöhemmin, vaan tietenkin myös EUn viisumipolitiikan uskottavuuteen. Ja minä olin esittelijänä näiden tietojärjestelmien suhteen. Meitä painostettiin, että saisimme lainsäädännön ajoissa valmiiksi, jotta tämä, nämä järjestelmät saataisiin käyttöön ajoissa ja niiden pitäisi nyt olla käytössä, niin kaikki tällaiset lykkäykset aikataulussa ovat erittäin ikäviä. Nyt haluaisin esittää kysymyksen, mitä vaikutuksia tällä on viisumin hakijoille? Tuleeko meillä olemaan paljon epävarmoja ihmisiä, koska tämän pitäisi käsitellä 20 miljoonaa viisumihakemusta vuosittain? ja lykkäyksillä varmasti vaikutusta. Ja myös kaikki nämä ulkoistamisjärjestelyt, joita on luotu. Sanoitte, että on sääntöjä sopimusrikkomussääntöjä liittyen viisumitietojärjestelmän myöhästymisiin. Voisitteko kertoa, mitä korvauksia näistä rikkomuksista saadaan. Ja äh, voisitteko kertoa meille, luotatteko vielä urakoitsijaan vai äh, saattaako olla, että sopimus perutaan? Tällä todennäköisesti on vaikutusta myös viraston perustamiseen, äh, sen viraston, jonka on tarkoitus hallinnoida sissiä, vissiä ja potentiaalisesti muitakin tietokantoja tulevaisuudessa ehkä jotkut tavoitteet liittyen tietojen keruuseen ja näihin laajoihin tietokantoihin. Jotkut näkökohdat on harkittava uudelleen, mikä on ehkä ihan hyvä liittyen tietosuojaan. Ja viimeinen asia, jonka halusin teiltä kysyä, on se, että tämänhetkinen arvio on, että siis kaksi otetaan käyttöön vuoden 2014 viimeisellä, 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä. Äh, ehkä lisämyöhästymistä syntyy. Äh, vuoden 2012 kesällä eh, yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestetään olympialaiset. Yhdistynyt kuningaskunta ei halunnut tulla mukaan siis yhteen syistä, joita se tietää vain itse. Äh, sillä oli paljon aikaa liittyä siis yhteen, mutta nyt se haluaa siis liittyä siis kahteen. Se sanoo, että se ei ole huolissaan Mm, turvallisuuskysymyksistä, mutta ei ainoastaan yhdistyneen kuningaskunnan, vaan koko Euroopan turvallisuus saattaa vaarantua, jos yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tähän poliisiyhteistyöhön, joka sil, joka sillä on, johon sillä on mahdollisuus Schengen-järjestelmän puitteissa ajoissa ennen vuoden 2012 öö, olympialaisia Lontoossa. Voisitko kertoa meille, mitä vaikutuksia tällä voi olla olympialaisten turvallisuuteen? E, se järjestetään Lontoossa, se on vaalipiirini ja olen huolestunut tästä. Olemme kaikki varmasti huolestuneita olympialaisten turvallisuusjärjestelyistä, joten tässä ne kysymykset, jotka haluaisin teiltä kysyä ja kiitoksia siitä, että tulitte tänne. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreät ja Euroopan vapaan allianssin ryhmän puolesta ruvat sanokaa kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin haluaisin ryhmäni nimissä kiittää komission jäsen Varota näistä selvennyksistä. Ja tietysti mekin valitamme tämänhetkistä tilannetta, siis kahdessa ja vississä. Haluaisin myös ottaa esille muita huolenaiheita, sillä tehän tiedätte, että meidän ryhmällämme on erityinen kanta siihen, miten biometrisiä tietoja käytetään, varsinkin vissi siis kaksi järjestelmissä. Ja haluaisin korostaa meidän kantaamme ja hyödyntää tätä tilaisuutta. Aivan kuten Sarah Ludfordillakin Minäkin olen kiitollinen kuudesta puheen minuutissa, mutta sekin taitaa olla vähän paljon. Valitan myös sitä kovasti, että yhä useammat viranomaiset ovat mukana näissä järjestelmissä. Me olemme huolissamme siitä, että sissistä on tulossa yleinen väline valvontaan ja siitä syystä haluan muistuttaa siitä, että johdonmukainen juridinen puitteisto vaatitaan silloin, kun otetaan käyttöön juridisia välineitä. Ja me tarvitsemme myöskin minimiturvalausekkeet prosessioikeudessa. Tämä on ennakkoedellytys sille, että voidaan ottaa käyttöön nämä uudet järjestelmät. Lisäksi me haluamme myöskin valitella sitä, että neuvosto on ollut niin vastahakoinen tekemään yhteistyötä Toivottavasti tulevaisuudessa Euroopan parlamentti voi saada luotettavaa tietoa niistä kokeista, joita on tehty. En halua toistaa sitä samaa kysymystä, jonka haluamme esittää komissiosen Barolle niistä sopimuksista ja sopimuksista ja niiden aiheuttamista velvoitteista. Mitä tapahtuu, jos kokeiden lopputulokset eivät ole tyydyttäviä. Haluaisimme myös tietää mahdollisista kustannuksista. Tämä tilanne on eh, myös ehkä sellainen, että voisimme välttää useita kysymyksiä, jos meidän parlamenttimme ei aivan alusta lähtien olisi saanut osallistua tasaveroisesti koko prosessiin. Ja siitä syystä toivon, että tämä tapaus todistaa, että nyt on todellinen aika tehdä yhteistyötä. Kiitoksia. Dank. Monet kiitokset. Ja sitten seuraava puhuja Euroopan konservatiivit ja reformistit ryhmän puolesta Timothy Kirkhope, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. As ECR group signal... Puhemies, äh, koska olen allekirjoittanut ECR-ryhmän puolesta tämän äh, niin on erittäin hyvä, että käymme nyt keskustella. On tärkeää, että vaadimme komissiota vastuuseen, kun on kyse kansalaisten veromaksajien rahan käytöstä. Tietenkin ollaan kiinnostuneita näin arkaluontoista kysymyksestä kuin tietojen vaihdosta. Ja on ollut suuria myöhästymisiä. Uudet järjestelmät eivät vieläkään ole käytössä ja silti on suuria, myöskin suuria epäilyksiä näiden hankkeiden toimivuudesta. Miksi tällaista myöhästymistä on tapahtunut, hyvä komission jäsen? Haluaisimme saada täyttä lisäämättä avoimuutta liittyen täytäntöönpanoprosessiin ja myöskin niihin rahoituskysymyksiin, jotka mainitsin. Kuten päätöslauselmassa lukee, yhdistynyt kuningaskunta, joka ei ole tällä hetkellä Schengenin täysjäsen, ja jotkut muut jäsenvaltiot eivät halua olla SIS-järjestelmän osapuolia ennen kuin ratkaisu on löydetty. Haluaisin tietää, mitä aiotaan tehdä urakoiden suhteen, jotta saadaan jotain korvauksia pyytäisimme, että komission neuvosto antaisivat selityksen liittyen jatkuviin ongelmiin tämänhetkisen urakoitsijan kanssa ja siihen, pystyykö se todella viemään loppuun nämä järjestelmät. Onko tällä hankkeella tulevaisuutta vai pitäisikö meidän uudelleen harkita koko aloitetta? Kuten komission jäsen Barro on sanonut, jotkut jäsenvaltiot hidastavat tätä, mutta ei niitä voida siitä syyttää Euroopan parlamentin on saatava jatkuvasti tietoa näiden järjestelmien täytäntöönpanon asteesta. Mielelläni lukisin vastaukset näihin kysymyksiin, jotka kollegani ja minä ovat esittäneet. Monet kiitokset ja sitten seuraavaksi Rova Cornelia Ernst. Euroopan yhteinen vasemmiston konfederaatioryhmä. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Zunächst will ich sagen, dass wir die Sorgen... Äh, Nyt toimi ensinnäkin. Haluan sanoa, että me olemme myöskin huolissamme tästä. Pitää sanoa, että äh, jatkokehitys äh, Schengenin tietojärjestelmän kakkosvaiheessa ei ole poliittisesti välttämätöntä. Me olemme sitä mieltä, että tässä sekoitetaan poliisitiedot ja salaisen palvelun tiedot ja myöskään ei pystytä enää henkilötietoja valvomaan, vaan henkilötietojen pitäisi olla valvottavissa. Ja toinen kohta ovat biometriset tiedot, jotka yritetään saada mukaan ja sitten kolmanneksi SIS kolmosta tullaan käyttämään myöskin laittoman maahanmuuton puolesta. Siksi meidän ehdotuksemme on, että SIS 1 voitaisiin kehitellä eteenpäin. Meidän mielestämme se olisi järkevä, vaikka meillä onkin paljon kritiikkiä, joka on siihen kohdistunut, mutta siitä huolimatta me uskomme, että tällä, mm, tältä kannalta, mitä nyt on noudatettu, emme pystyisi enää jatkamaan. Haluaisin sanoa, että siis kaksi on de facto jo ähm, tuhon tuomittu. Eli ei ole järkevää sen parissa jatkaa toimintaa. Tässä kohdin voitaisiin säästää rahaa ja sitten äh, kuluttaa ne muualla. Äh, ja meillä on siis ykkösen kanssa vähemmän ongelmia. Äh, ja tätä kautta myöskin nämä viivästykset eivät olisi niin vaikeita. Ja sanon myöskin, kun ähm, Saksassa äh, ja Puolan ja Tsekin rajoilla, missä minä asun, äh, niin minä tiedän, että olisi paljon järkevämpää siellä äh, poliisiviranomaisten työtä vakaannuttaa kuin se, että jatketaan tätä työtä. Monet kiitokset ja nyt sitten muut puheenvuoropyyntäjät. Carlos Coelho, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar... puhemies. Hyvät jäsenet, näin alkuun haluaisin kiittää komissiaisen Varota tästä lausunnosta. Vaikka tilanne ei ole oikein oikeudenmukainen, sillä olisi oikeudenmukaista kuulla myös neuvostoa tästä kysymyksestä. Sillä on helpompaa valvoa komissiota kuin neuvostoa. cs 2 äh, annettiin mandaatti sen kehittelemisen vuoden 2007 maaliskuussa. Uusi järjestelmä ei kuitenkaan edelleenkään ole käytössä. Usein eri ongelma on ollut. Ja jotkut ovat sanoneet, että ei se tulekaan voimaan ennen vuotta 2012. Viivästykset eivät koske pelkästään SCS, vaan myös VIS-järjestelmää. Ja sama yritys on hoitanut näitä kumpaakin. Minä kuitenkin luotan komission jäsen Barohon. Hän on aina poliittisen uransa aikana esittänyt pätevyyttä ja hän on Eurooppa-myönteinen. Me tiedämme, että asias hanke ei ole pelkästään hänen hoitamansa, vaan sen peri edeltäjältään. Tietysti kuitenkin Euroopan komissio on asiasta vastuussa. Ja se yritys, joka vastasi keskusjärjestelmässä, on tässä tärkeässä asemassa. Meidän velvollisuutemme on pyytää komissiolta selvityksiä. Me tarvitsemme selityksiä, me tarvitsemme parempaa valvontaa. Kun pyrimme valvomaan ulkorajojamme, me tarvitsemme turvallisuutta ja tarvitsemme biometrisiä tietoja toinen syyskuuta ja kesällä on tehty tärkeät eh, kokeet, joiden tavoitteena on lisätä SIS-järjestelmän vakautta. Ja näin tehdä se 72 tunnin operationaalisen ajan puitteissa. Haluaisin tietää, että onko meillä mitään vaaroja, kun joulukuussa teemme uuden kokeen. Jotta näitä mm, varoja voitaisiin vähentää, niin onko totta, että on ajateltu, että osallistujajäsenvaltioiden määrää vähennettäisiin. Kolmanneksi, näiden uusien kokeiden tulo, merkitseekö se sitä, että ne ovat osa tätä sopimusta yrityksen kanssa vai ovatko ne lisätarpeita, josta aiheutuu lisäkustannuksia? Neljänneksi, ovatko nämä ongelmat johtaneet siihen, että on jouduttu maksamaan lisäsummia ulospäin. Sitten viivästykset ja ongelmien seuraukset, minkälaisia ne ovat. Ne ovat johtaneet siihen, että sopimussakkoja on asetettu urakoitsijalle. Ovatko nämä summat maksettu? Sitten seuraavaksi onko komissio sitä mieltä, että merkitsisi, jos me vaihdamme ähm, palveluntarjoajan, merkitseekö se sitä, että sopimus lakkautetaan edellisen palveluntarjoajan kanssa? Ja onko totta, että Romania on vetäytynyt järjestelmästä? Ja aikoo harkita integrointiaan vs järjestelmään Kiitoksia. Meillä ei ole niin hirveää kiirettä, Äh, nyt, niin siksi vain kerran iskin vasarallani pöytään, mutta pyytäisin kuitenkin noudattamaan annettuja puheaikoja. Seuraava puheenvuoro on Ernst Rasselilla kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. Minä yritän pitää puheaika, niin periaatteessa me pidämme siis kakkosen, äh, kakkosta hyvänä ja sen toiminta hyvänä. Äh, kun itse olin sisäministerinä niin 2000 ähm, alussa, niin silloin toi, kovasti toivoin, että mm, tämä järjestelmä saataisiin. Ja nyt sitten 2007 sanottiin, että sitä tarvitaan toki kovasti uusia jäsenvaltioiden valtioita varten. Nyt nämä uudet jäsenvaltiot ovat jäsenvaltioita, mutta siis kakkosta ei ole vielä tullut. Tämä viivästys ähm, on sellainen, mitä minun mielestäni pitää rehellisesti arvioida, pitää etsiä johtopäätöksiä, seuraamuksia ja meidän pitää myöskin käyttää tätä kokemuksena, jotta voimme oppia tulevaisuutta varten. Tiedän, että komissio on tehnyt kaikkensa, jotta siis kaksi hanketta saataisiin vietyä eteenpäin, joskin tässä ei ole kauhean hyvin onnistuttu. Meidän täytyy todeta, että ei ole järkevää tehdä tässä kohdin suuria kompromisseja, koska ne tulisivat aiheuttamaan ongelmia järjestelmän luotettavuudelle. Ja mitä tulee lisärahoitukseen testien jälkeen, niin meidän pitäisi estää jäsenvaltioita siltä, että ne eivät aiheuta lisäviivästystä, vaan tarvitaan sataprosenttista avoimuutta ja me tarvitsemme hyvin selkeää kieltä myöskin niiden kohdalla, jotka komission toimeksiannosta tätä hanketta toteuttavat. Ja mikäli välttämätöntä, niin komission täytyy tehdä rahoituksellisia seuraamuksia ja tarjota rahoitusta, jos tarpeen. Kiitoksia. Hyvä siitä, että piditte aikaanne ja jopa alititte sen ja seuraava puheenvuoro on Edith Powerilla myöskin kaksi minuuttia. Kedves Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. 2006, kun uudet jäsenvaltiot odottivat sitä, että pääsisivät liittymään Schengeniin, niin me asetimme ehdoksi, tai meille itse asiassa asetettiin ehdoksi, että siis kahden täytyy toimia tähän mennessä on nyt sitten, tai nyt on sitten nähty, että tämä järjestelmä ei tule toimimaan. Tämä johtuu ehkä siitä, että tekniset edellytykset, pohja ei siis ole riittävän vahva. Ja jos Portugalin puheenjohtajavaltio ei olisi löytänyt ratkaisua siis yksi järjestelmän jatkamiselle, niin uudet jäsenvaltiot eivät olisi voineet liittyä Schengenin. Meidän piti sopia uusia sopimuksia, uusia määrärahoja oli annettava siis kahden luomiseen, vaikka siis yhden toimintaa piti samanaikaisesti rahoittaa. Tämä on siis kaksinkertaista rahoitusta vaativa tilanne ja tämä maksaa veronmaksajille aika paljon. Tietenkin tämä ei ole on ähm, kansalaisten turvallisuuden edun äh, kannalta tärkeää. Ja toisin kuin vasemmistolainen äh, kollega, niin olen sitä mieltä, että tämä voi kyllä tuoda laadullista parannusta Euroopan turvallisuuteen. Mitä tulee tähän myöhästymiseen, niin siihen liittyy kysymys, äh, jonka haluaisin esittää. On yksi asia, että 2001, 2000 kaksi ajateltiin, että tämä järjestelmä saataisiin käyttöön vuonna 2007. Nyt sanomme, että ehkä kymmenen vuotta siinä kestää. Hyvä komission jäsen, eihän tällaisessa järjestelmässä voi olla niin paljon epävarmoja tekijöitä, että rakentamisaika kaksinkertaistuu. Tietenkin myöhästymisiä syntyy, mutta kysymys kuuluu, mitä tässä on taustalla? Eikö ehkä johdu Tämä johdu siitä, että jotkut jotkut jäsenvaltiot eh, ihan tahallisesti haluavat eh, saada tämän myöhästymään. Miten eh, voimme varmistaa, että Vissin suhteen tämä tarina ei tule toistumaan? Kiitoksia. Ja nyt on Catch the Eye-menettely. Rouva Lukaczewska on pyytänyt puheenvuoroa yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Viivästykset SIS-2 järjestelmän täytäntöönpanossa ja ennusteet siitä, etteivät se tule käyttöön ennen kuin vuoden 2001 lopussa tai 2012 on johtanut siihen, että nyt on tehty, erittä, eri, on tehty kokeita sen suhteen, että voiko se toimia. Ja jos se ei ole, niin silloin otetaan käyttöön varasuunnitelma, jonka avulla voidaan parantaa siis yksi järjestelmää. Siitä syystä seuraavat kysymykset. Onko Euroopan komissio valmis ottamaan käyttöön tämän kaltaisen vaihtoehtosuunnitelman? Millä tavalla aiotte lähestyä näitä investointikysymyksiä, joita jotkut jäsenvaltiot ovat tehneet, kun on ostettu välineistöä uuden järjestelmän käyttöönottoon, vai aiotteko käyttää näitä uusia välineitä vanhan järjestelmän pyörittämiseen? Ja millä tavalla aiotte vaatia näitä sopimussakkoja maksettavaksi? Kiitoksia ja kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa, joten annan puheenvuoron komission edustajalle. Komissaari Baro, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tietenkään en voi vastata kaikkiin näihin minulle esitettyihin kysymyksiin siitä syystä, että meillä on edessämme vaikeat hetket vississä – Kokeet vaikuttavat keskusjärjestelmään, niin ne täytyy suorittaa ennen marraskuuta. Siis kaksi järjestelmässä on myöskin tämä milestone-koe. Siis nämä kriteerit, jotka täytyy täyttää vuoden loppuun mennessä. No, yritänpä kuitenkin. Ja ensinnäkin haluan kiittää kaikkia puhujia Voin vakuuttaa Euroopan parlamentille, että saatte ehdottomasti kaiken tarvittavan tiedon. Muistutan siitä, että nämä kaksi suurta järjestelmää kehitettiin jäsenvaltioiden toimesta, jotta voitaisiin helpottaa liikkuvuutta ja samalla muutenkin lisätä turvallisuutta, aivan kuten edustaja Bysytin muistutti. Pyrin ensin vastaamaan vissiä koskeviin kysymyksiin, erityisesti edustaja Ladfordin kysymyksiin. Hänhän esittelijänä on erityisesti seurannut tätä ongelmavyyhteä. Voidaan todeta, että viskokeita tehdään marraskuuhun asti ja niistä selviää sitten, että täytyykö järjestelmää muokata Tähän mennessä voidaan ajatella, että visjärjestelmä on rakenteeltaan hyvä. Ja siinä on tietysti joitakin bugeja, mutta niitä voidaan korjata. Samalla no, kokeet johtavat siihen, että nähdään tarvitaanko mahdollisesti tilannetta, jossa sopimus keskeytetään yrityksen kanssa. Li- vielä liian varhaista todeta tämä. Muistutan kuitenkin siitä, että neuvosto vuonna 2005 päätti, että jäsenvaltioiden tulisi johdonmukaisella ja koordinoidulla tavalla ottaa käyttöön visijärjestelmää. siitä syystä visasetuksessa todetaan, että järjestelmä ryhtyy toimimaan silloin, kun jäsenval- kaikki jäsenvaltiot ovat tiedottaneet siitä, että ne ovat ryhtyneet riittäviin juridisiin ja teknisiin toimenpiteisiin, jotta järjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Tämä merkitsee sitä, että VIS ryhtyy toimintamaan, eh, toimimaan ensimmäisellä alueella, joka on Pohjois-Afrikka, niissä maissa, jotka aiheuttavat suurinta eh, maahanmuuttoriskiä, mutta samalla myös kaikissa jäsenvaltioissa, mikä johtaa siihen, että totean, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyy todellakin kyetä operatiivisesti toimimaan ja käyttämään vissiä. Olisi valtava vahinko, jos järjestelmä sinänsä toimisi oikein, mutta että nämä muutama jäsenvaltion viivystykset johtaisivat siihen, että olisimme pakotettuja edelleen siirtämään näitä määräaikoja. Siitä syystä painotan tätä kohtaa erityisesti. Edustaja Ludford, totean hänelle, että hän otti esille olympialaisten ongelman. Toivottavasti siihen mennessä olemme päässeet eteenpäin, mutta on tietysti totta, että olemme ajatelleet, että yhdistynyt kuningaskunta voisi liittyä siis yhteen ja jos se osoittautuu tarpeelliseksi myös olympialaisten aikaan. Haluan myös todeta, että visumihakijoilla – Toivottavasti voi hyödyntää järjestelmää mahdollisimman pian, sillä sillä on tär- tärkeitä vaikutuksia meille. Ja muussa tapauksessa saat, tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa ihmiset pyrkivät etsimään viisumeita mm, sellaista konsulaateista, josta niitä saa helpoimmin. Edustaja Zdanovka puhui biometriasta ja järjestelmän hyödyntämisestä. Uskoakseni tässä suhteessa meillä on varmaan tilaisuus vielä tätä asiaa käsitellä uudelleen, mutta tämä valvonta on selkeiden säännösten puitteissa tapahtuvaa. Huomioon myös sen, mitä edustaja Kirkup totesi, ja palaan nyt siihen, mitä Koilio kysyi. on tuntee hyvin siis kaksi järjestelmän ja haluaisin pyrkiä tarjoamaan joitakin vastauksia. Mutta mielelläni vastaan myös sitten kirjallisesti, jotta vastaan näihin seitsemään esitettyyn kysymykseen. Voidaan todeta, että komissio käynnistää sopimusneuvottelut sopimusosapuolen kanssa. Nämä neuvottelut koskevat kahta asiaa. Lisämateriaalia ja palveluita, joita tarvitaan ensimmäisen asteen kokeen suorittamiseksi ja sitten perussopimuksen solmimiseksi, joka mahdollistaa SIS 2-hankkeen etenemisen. Tässä kysymys on sopimuksesta heinäkuun loppuun mennessä, mutta on totta, että tiettyjä spesifikaatioita on ilmennyt, jotka ovat hyvin pitkälti monimutkaistaneet tämän ensimmäisen maailmaston kokeen suorittamista. Joka tapauksessa olemme solmineet sellaisen sopimuksen, jonka mukaan siirrytään tähän milestone-kokeeseen. Haluaisin myös todeta, että analyysi ja korjausaika on mahdollistanut kuitenkin sen, että olemme nähneet, että SES2 pohjautuu hyvin terveelle pohjalle, vaikka siinä onkin tiettyä liiallista monimutkaisuutta. Analyyttinen äh, hanke on mahdollistanut sen, että olemme voineet usealla eri tavalla parantaa tätä järjestelmää. Se on totta, edustaja Koilio, ja kaikille muillekin teille täällä parlamentissa totean, että on totta, että tällä alalla kyseessä on erittäin kunnianhimoinen hanke ja ei ole todellakaan helppoa nähdä, mitä tulee tapahtumaan. Voi kuitenkin todeta, että olemme ottaneet käyttöön sopimussakkoja suhteessa tähän konsortioon Hewlett Packard Steria. Ja näiden avulla siis otetaan käyttöön sanktiot siitä syystä, että sopimusosapuoli ei ole päässyt sille tasolle, joka on vaadittu tässä sopimusvaiheessa. Ja ne kohdistuvat myös niihin viivästyksiin, joita VIS-järjestelmän puitteissa on havaittu. Nämä kaksi hanketta kuuluvat saman sopimuksen piiriin, eli sanktiot ovat samat, ja nämä sanktiot ovat noin 3,5 miljoonaa euroa ja laskuri muuta kuin käy visin kohdalla, mutta SIS kahdessa se on keskeytetty niin kauan kun viime tammikuusta lähtien on ryhdytty korjaustoimenpiteisiin. Jos, hanke, jos hankkeesta luovutaan, niin silloin tietysti sopimus urakoitsijan täytyy kantaa kaikki tämä taloudellinen vastuu. Näin ollen, hyvä puhemies, Ymmärrän hyvin parlamentin kannan, mutta tällä hetkellä en voi todeta muuta kuin sen, mitä olen todennut. Eli VIS-hankkeessa käydään kokeita marraskuuhun asti ja SES2-hankkeessa taas tavoitteena on tämä milestone-kokeen avulla tutkia, onko itse perusarkkitehtuuri terve Ja koska nyt olemme tällaisessa koekaudessa, en voi vastata yksityiskohtaisemmin kysymyksiin. Haluaisin kuitenkin todeta, että parlamentti on ihan tervetullut auttamaan meitä, jotta yhteyttä voitaisiin kannustaa urakoitsijaa toimimaan tehokkaammin. Olen henkilökohtaisesti mukana tässä hankkeessa ja toivon, että aivan kuten Galileossa pääsen myös tilanteeseen, jossa voin pelastaa nämä kaksi hanketta, jotka ovat erittäin tärkeitä teknologisesti katsoen, ja ne voivat tarjota Euroopalle tehokkaat järjestelmät, joiden avulla toimia. Mutta en vielä kuitenkaan tänä iltana voi teille tästä tarjota varmuutta. Parlamentti on ihan tervetullut myöskin kannustamaan jäsenvaltioita, jotta päästään eroon näistä viivästyksistä. Eli jäsenvaltion puolella voitte myös ottaa nämä asiat esille. Näin, hyvä puhemies. Ymmärrän hyvin, että vastannut kaikkiin kysymyksiin mutta olen täysin parlamentin käytettävissä, jotta saatte kaiken sen tiedon, jota, jonka ansaitsette. Kiitän, kiitän teitä tämän tästä keskustelusta. Monet kiitokset komissaari vastauksistanne. Ja tämän keskustelun äh, päätteeksi olen saanut kaksi, äh, anteeksi kolme päätöslauselmaehdotusta ja keskustelu päättyy ja torstaina kello 11 äänestetään päätöslauselmista ja sitten huomenna ja 20. lokakuuta jatketaan täysistuntoa kello 9 kello 13 ja sitten jälleen kello 15 eteenpäin. Kuten sanottua, internet